Okay. Selvä. Hyvät kollegat, ensinnäkin toivotan tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat tähän parlamentin väliseen komiteatapaamiseen, jonka Ekon komitea järjest, valiokunta järjestää viimeisten vuosien aikana Euroopan parlamentti ja Ekon valiokunta varsinkin – on ollut erityisen aktiivinen sen takaamiseksi, että taloushallinnon uudistukset EU-ssa, kuten myös uudistukset verokierron ja verovälttelyn torjumiseksi, saavat rinnalle myös demokraattista vastuunkantoa. Euroopan parlamentti on aina ollut kansallisten parlamenttien työn rinnalla. Mitä tulee tämän tapaamisen järjestelyihin, muistuttaisin teille, että tässä on kaksi osioita, kumpikin tunnin verran. Ensimmäisessä osiossa keskustelemme verotuksesta. Pyrimme vastaamaan kysymykseen, miten ja mitä pitäisi ottaa mukaan uuteen kansainväliseen verojärjestelmään. Toinen osio jo puuttuu puolestaan läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen, ympäristö, yhteiskunta ja hallintotavoitteet rahoituspalveluissa. Minä haluaisin kertoa teille, että kun tässä on aika paljon osallistujia tapaamisessa, todennäköisesti emme pysty antamaan kaikille puheenvuoroa e, etusiaan niille, e, jotka ovat täällä osallistumassa eri kamareista ja voivat sitten päästä ääneen. Ja totta kai jokainen saa kaksi minuuttia korkeintaan, niin että kaiken kaikkiaan 15-20 puheenvuoroa voidaan kuulla per osio riippuen sitten, miten keskustelu kehkeytyy tätä aikaa. Rajaa voidaan ehkä mukauttaa vielä myöhemmin. Kertoisin myös, että puhekortteja on tarjolla täällä salissa. Eli onko minulla itselläni yksi? No se on vihreä kortti, minulla ei tässä ole, mutta teillä kyllä pitäisi olla vihreä paperi siellä pulpeteissa. Tämä juuri tältä se näyttää. Eli te joudutte täyttämään tämän lomakkeen, jos haluatte puheenvuoron ja se annetaan sitten myös vahtimestareille. Totta kai me annamme puheenjohtajan seuraavalla tavalla kolme kansallisesta parlamentista, sen jälkeen yksi kans- Euroopan parlamentista ja sitten voi olla, että tätäkin joudutaan vielä mukauttamaan tarpeen vaatiessa. Eli nyt toivotan tervetulleeksi annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Boris Lalovakille. Hän voi toivottaa teidät tervetulleeksi. Kiitos. Thank you, Miss President. I will speak. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, puhun kroatiaa. Kolegice kolege, posebna mi je čast. Hyvät kollegat, minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Brysseliin Kroatian parlamentaarikkojen nimissä. Kroatialla – on ilo ja kunnia olla puheenjohtaja valtio ja Kroatian parlamentilla on nyt mahdollisuus olla mukana tämän tärkeän haasteellisen ajan aikana. Minä olen talous- ja raha-asioiden vara, valikunnan varapuheenjohtaja entinen valtiovarainministeri. Varmasti meillä on mielenkiintoiset keskustelut luvassa. Kiitos. Selvä. No aloitetaanpa ensimmäinen osio, tämä ensimmäinen omistettu käynnissä oleville uudistuksille kansainvälisessä verojärjestelmässä digitalisoituminen ja globalisaatio taloudessa on merkittävästi lisännyt maantieteellistä liikkuvuutta veropohjassa ja kansainväliset yritykset ovat yhä tärkeämmässä osassa kansainvälisessä kaupassa. Ja todellakin aikaisempina vuosikymmeninä verojärjestelmien edellytykset ovat nyt muuttuneet dramaattisesti. Jotta voidaan paineisiin vastata, hallitukset ovat työstäneet uudistuksia verojärjestelmissään. EUn jäsenvaltiotkin ovat mukana eturintamassa, kun on kehitelty ja täytäntöön pantu G20 OECD BEPS-hanketta. EU lainsäädännössä on mukana myös ollut Euroopan parlamentti. Veroviranomaiset vaihtavat automaattisesti veropäätöksistä tietoa, meillä on maakohtaista raportointia ja, ja välikäsiä täytyy myös kertoa näistä järjestelmistä, joita pidetään aktiivisena verosuunnitteluna. Kuitenkin EU-lainsäädäntö ei ole osoittanut riittäväksi puuttuaksemme kansainvälisen verojärjestelmän kysymyksiin ja ongelmiin. Niinpä 2018 Euroopan komissio esitti kaksi tärkeää ehdotusta, jotta voidaan paremmin saada aikaan yhteen yhtenäisetty yritysvero ja digitaalista verotusta harjoittaa, että voidaan yhden nykyaikaista järjestelmää antamaan nimenomaan maille verotusoikeus, jossa yritykset toimivat ilman fyysistä läsnäoloa. Tässä rinnalla on käyty keskustelua G20 ja OECD-tasolla. Tavoitteena on saada aikaan yksi yhteisymmärrys tämän vuoden loppuun mennessä. 2019 joulukuussa parlamentti hyväksyi suurella enemmistönä päätöslauselma, joka liittyy reiluun verotukseen digitalisoituneessa ja globalisoituneessa taloudessa. Tässä päätöslauselmassa jäsenet ilmaisivat oman huolensa siitä, että ei ole mitään yhteistä lähestymistapaa eu tasolla liittyen kansainvälisiin neuvotteluihin Siinä vedottiin komissioon ja jäsenvaltioihin, että sopisivat kunnianhimoisesta EU-kannasta niin, että EU puhuisi yhdellä äänellä ja esimerkillä johtaisi tätä keskustelua niin, että voidaan verotusta harjoittaa reilusti. Euroopan parlamentti on ilmaissut myös vahvan käsityksensä tärkeimpiin keskustelun aiheisiin, ja tässä ottaisin esille kolme elementtiä. Ensinnäkin meidän ei pitäisi digitaalista taloa, verotusta panna erikseen, koska meillä on verojärjestelmissä ongelmia muutenkin niin digitalisoitumisen vuoksi, mutta myös liittyen yhä suurempaan globalisoitunut talouteen. Siksi ykköspilari ja kakkospilari kansainvälisessä uudistuksessa eh, edellyttävät yhteistyötä. Toiseksi uuden neksuksen pitäisi mennä pidemmälle kuin että on vain fyysinen läsnäolo maassa jotta voidaan ottaa tähän soveltamisalaa, mutta meidän täytyy korostaa sitä, että Nexuksen pitäisi olla suunniteltu niin, että otetaan mukaan yritykset, jotka aktiivisesti toimivat myös asiakkaiden ja käyttäjien kanssa, myös digitaalisin keinoin. Ja kolmanneksi olemme korostaneet sitä, mitä tulee tulon huomioimiseen, että on vähimmäisverotus olemassa kullakin lainkäyttöalueella, missä monikansalliset yritykset toimivat niin, että voidaan rajoittaa mahdollisuuksia niin, että harjoitetaan aggressiivista verosuunnittelua. Minä uskon todellakin, että meidän täytyy nyt ponnistella kovasti kansainvälisellä ja eurooppalaisella tasolla, jotta saadaan aikaan hyvä sopimus. Kaikkia tiedämme, että reilu ja tehokas verojärjestelmä on avainasemassa, jotta voidaan puuttua eriarvoisuuteen ja taata oikeusvarmuus ja vakaus. Euroopan parlamentin jäsenet totta kai joutuvat jatkuvasti seuraamaan tätä kehitystä hallitusten toimissa ja meidän painostaa hallituksiamme sen takaamiseksi, että suuret yritykset maksavat kohtuu osuuden myös veroina. Totta kai pitkällä aikavälillä ja lyhyellä aikavälillä tarvitaan ratkaisuja, että voidaan taata yhtäläiset toimintaedellytykset verotuksessa. Tämän päivän keskustelu siksi osuukin hyvän ajankohtaan kun täällä on EU-komission jäsen, herra Gentiloni, ja herra Pascal Lössamans, joka on OECDn verojohtaja, Kotra Dereth, joka vetää puolestaan Kroatin parlamentin budjettivaliokunta, ja herra Hans Machelbach, joka on rahoitusvaliokunnasta liittopäivien puolesta. Ja nyt me keskustelemme näistä kysymyksistä. Mitkä ovat teidän näkemyksemme siitä, mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä, kun digitalisoituneen tuo omat haasteet? Miten taata se, että EU jatkossakin on johtoasemassa OECD-keskusteluissa? Lopuksi, miten taata puolestaan se, että komissio ja jäsenvaltiot pystyvät pääsemään yksimielisyyteen kunnianhimoisesta kannasta EUn puolesta koko kansallisessa yhteydessä. Eli nyt käynnistämme keskustelun ja puheenvuoron saa viiden minuutin verran. Paolo Gentiloni, olkaa hyvä. Uh, well, thank you, Madam Chair. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Mielestäni parlamenteille ei ole mitään relevantimpaa kysymystä käsiteltävänä kuin verotus. Katsotaan lyhyesti kolmea keskeistä työsarkaamme. Meillä on saatu paljon edistystä aikaiseksi viime vuosina, mutta nyt meillä on käsillä ensinnäkin jatkotyö veronkiertoa ja veroparatiiseja vastaan. Aivan oikein tänään neuvosto on päivittänyt oikeudenkäyttöalueita, jotka eivät ole yhteistyöhaluisia, niin kutsut musta lista maiden alueiden osalta. Toisaalta verojärjestelmä ottaen huomioon vihreän kehityksen ohjelman haasteet. Ensin hoidetaan omat kotitehtävät, muutetaan energiadirektiiviä ja sitten toiseksi työ, joka liittyy tähän hiilitulliin, joka on tapa välttää hiilivuotoa ja tapa myös vastata tilanteeseen, jossa toisilla talouksilla ehkä on vähemmän kunnianhimoiset ympäristötavoitteet kuin Euroopan unionissa. Jos pidämme kiinni kunnianhimoisista tavoitteista, meillä on oltava sopivat mekanismit – jotta voidaan välttää kielteiset vaikutukset. Kolmas ala, joka on työn alla, liittyy globaaleihin kysymyksiin, OECDn ehdotuksiin, joista keskustellaan Riedissä ensi viikonloppuna G20-valtiovarainministereiden kokouksessa. Olen itse siellä paikalla edustamassa komissiota. Minusta tuntuu, että tällä saralla olen Irene Tinalin kanssa aivan samaa mieltä niistä periaatteista, joita meidän on noudatettava. Sanoisin, että meillä on myönteinen tekninen sopu, joka on osallistavassa kehyksessä myös hyväksytty tammikuussa, mutta tässä on selkeästi eri kanta yhdellä jäsenvaltioilla, Yhdysvalloilla merkittävä maa siis harkita myös toisenlaista lähestymistapaa. Tämä Yhdysvaltain hallinnon niin kutsuttu safe harbor järjestelmä. Se on ikään kuin tällainen vaihtoehtojärjestelmä, jossa yritykset voivat päättää, missä veronsa maksavat. Ja näin jonkinlainen globaali ratkaisu tuntuu vaikeasti saavutettavalta. Meillä on vielä paljon mahdollisuuksia edetä tässä prosessissa. Ymmärtääkseni Riad ei ehkä ole muuta kuin merkittävä edistysaskel nyt, jotta voidaan pitää yllä painetta ja pyrkiä lopputulokseen heinäkuussa. On hyvin tärkeää, että tähän ratkaisuun päästään, koska olemme kaikki tietoisia siitä, että ilman globaalia ratkaisua joissain EU-jäsenvaltioissa on kansallista lainsäädäntöä jo, ja tässä saattaa olla sitten uhkana Yhdysvaltain viranomaisten vastatoimet. Ja silloin tilanne voisi olla hyvin vaarallinen kaupan kannalta, joten meidän pitää todella pyrkiä globaaliin ratkaisuun. Digijätit myöskin itse asiassa tukevat globaalia ratkaisua, koska nämä digijätit ymmärtävät, että tämä on parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi kaksinkertainen verotus kansallisten järjestelmien kautta, mutta Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen kantaan vaikuttaa myös pilarin yksi laajentaminen ei ainoastaan digiyrityksiin, vaan myös moniin muihin monikansallisiin yrityksiin on luonut reaktion näiden yritysten puolelta. Joten yhteenvedonomaisesti pilari ykkösen osalta – Meillä on hyvä tekninen ehdotus, jonka pohjalta voisimme tehdä työtä, jotta voitaisiin sitä noudattaa eurooppalaisissa Me Komissio auttaa jäsenvaltioita ymmärtämään paremmin, mitä tämä tarkoittaisi yksittäisten jäsenvaltioiden ja budjettien osalta, mutta meillä on valtava kysymysmerkki vielä ajatellen poliittisia päätöksiä. Ottaen huomioon, että Yhdysvaltain hallinto – esittää tätä vaihtoehtoista mallia. Muissa kysymyksissä on edetty vähemmän. Minimi verotaso esimerkiksi. Tässä voidaan ajatella myös suhdettamme Yhdysvaltoihin. OECD. Meillä on täällä OECDn edustaja, joka voi selittää tätä paremmin kuin minä varmasti, mutta saatiin kuitenkin tämän ehdotuksen periaatteet, jotka eivät ole kovin toisenlaiset kuin ne periaatteet, jotka ovat Yhdysvaltain tilanteessa käytössä, mutta tällä kertaa vankkaa vastustusta tulee pienestä, pienistä jäsenvaltioista, Singaporesta ja muista. Ja ehkä myös suurista nousevista talouksista. Joten itse asiassa tämän pilari kaksi kysymyksen osalta tilanne ei ole se ristiriitaisempi, mutta siinä on kuitenkin teknisellä tasolla edetty vähän vähemmän kuin ensimmäisen pilarin osalta. Ja viimeisenä kohtana komission tehtäväksi on tullut edistää eurooppalaisia ehdotuksia – jos tänä vuonna emme pääse pilari yhden ja pilariin kahden osalta eteenpäin digitaalisista kysymyksistä. Ja tästä minimiverotasosta. Me keskitymme nyt tähän suunnitelmaan A kuitenkin, ja se on se, että tuetaan OECDn ja G20-ratkaisua, koska – globaali ratkaisu olisi todella hyvä asia globaalille taloudellemme ja helpottaisi meidänkin työtämme täällä eurooppalaisessa perheessämme, jotta tämä vero voitaisiin ottaa käyttöön, jos ratkaisu on globaali. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja nyt Pascal Saint-Amons OECDstä, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitos kutsusta. Minä sanoisin, kun katson otsikkoa tässä osiossa, että me olemme jo aloittaneet taipaleen kohti kansainvälistä verotusjärjestelmää. 2008 se käynnistettiin, kun me lähdimme siellä siirtohinnoittelusta ja parlamentit, hallitukset, poliitikot tajusivat, että nyt oli korkea aika saada aikaan jonkinlaista verosääntelyä globalisaatiota varten. Me Meillä oli paikallisia tietenkin veronmaksajia ja muita hyötyjä ja edunsaajiakin. Ja tätä suvereniteettia ei koordinoitu kunnolla. Se johti totta kai edistykseen läpinäkyvyydessä, pankkisalaisuuden häviämisessä kaikkialla maailmassa. Ehkä muutama kolkka tulee vielä perässä. Panama kuitenkin menee eteenpäin sekin. Ja sitten BEPS-työ, joka liittyy veropohjaan ja voiton siirtoon. Se koskee paljon näihinkin aloitteisiin Euroopan unionissa. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia päätöslauselmastanne, jonka mainitsit jo aikaisemmin. Kiitän komissiotakin ja komission jäsentä hyvistä kaunista sanoista ja huomasin, että teillä ei ole mitään B-suunnitelmaa, koska te tuette nimenomaan tätä näinä aikoina, kun otamme uuden askeleen kohti uutta kansainvälistä järjestelmää. Voi olla, että ei se ole viimeinen askel, vaan todellakin tärkeä askel, joka on otettava. Mistä tässä on kyse? Ensinnäkin on kyse siitä, että voidaan laikeutua alueita hallinnoida ja verottaa tai jota harjoitetaan niiden alueella, on sitten fyysistä läsnäoloa tai ei yrityksellä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tech-yritykset, jotka harjoittavat toimintaa, kun heillä on käyttäjiä tai myyvät tuotteita, niin eivät välttämättä tule verotetuksi missään, ei ainakaan tuolla oikeudenkäyttöalueella, siellä markkina-alueella, koska nämä säännöt vuosista sitten luotiin ja ne ei vasta tarkoitusta. BEPSin myötä me määrittelimme hyvät järjestelmät ei ole nollaverotusta eikä kaksosverotustakaan, mutta kuitenkin nyt mennä vielä pidemmälle niin, että päästään tästä turhautumisesta, joka teillä ehkä on parlamentin jäseninä, että te ette voi verottaa yritystä, koska eivät ole fyysisesti läsnä ja digitalisoitumisen myötä taloudessa. Tämä on kasvamassa määrin esillä, eli näitä tekyrityksiä ei veroteta. Miten vastata tähän? No, noin kolme vuotta sitten ja sen jälkeen kun USA hyväksyi verouudistuksensa. Siinä leikattiin näiden yritysten verotusta 35 ja 31. Kuitenkin BEPS-toimintasuunnitelma toteutettiin kuitenkin siellä ja sitten USA on sopinut, että aloitetaan neuvottelut niin, että siellä olisi kaksi pilaria. Yksi pilari, kuten täällä mainittiin aikaisemmin, se liittyy siihen, että verotusoikeutta jaetaan maiden kesken uudelleen niin, että verotusoikeuksia annetaan enemmän näille alueille, niin, että saavat oikeuden verottaa vaikka yritys ei fyysisesti olekaan läsnä, se tarkoittaa, että meidän täytyy keksiä uusi neksussääntö, joka perustuu sitten ehkä myynnin kynnykseen ja sitten mitä jäännöstuloja on, ehkä vuokra ja niin edelleen, ja annetaan sitten tälle oikeudenkäynnin alueelle, missä on markkina-alue. Veri usein on kyse investointikeskuksista välimaissa, jossa sitä verotetaan hyvin alhaisella kannalla, kun sitä verotetaan. Ja me haluamme nyt taata se, että tämä jään, voittojäännös menisi nimenomaan tälle markkina-alueelle ja niin, että tulisi sellainen yhtälö, eikä vain luotettaisiin monimutkaisiin sääntöihin, joka liittyy siirtohinnoittelusääntöihin, vaan nekin yksinkertaistaisi tätä järjestelmää. Tämän lisäksi verotusoikeuden jakamisen osalta tarvitaan totta kai verotusvarmuutta, koska yritysten täytyy kukoista ympäristössä, missä ei ole kaksoisverotusta ja missä heillä olisi sitten enemmän varoitusvarmuutta. Se on pilari ykkönen, jota työstämme. Sitten kakkospilari, joka liittyy globaaliin vähimmäisverotuksen USA sen hoiti uudistuksessaan. Ja nyt ajatuksena on taata, että yritys, jos sen tosiasiallinen verotus on joku tietty prosenttimäärä jossain maassa, jossa se toimii, niin totta kai tämä yrityksen kotipaikka voisi ottaa tämän erotuksen sitten tästä tosiasiallisesta verokannasta ja vähimmäisverotuksesta. Se määriteltäisiin. Tämä itse asiassa täytäntöön pantaisiin kaikissa maissa, niin saataisiin globaali vähimmäisverotus, jos ei maa sitä toteuta, niin muut maat sitten voivat ottaa tämän lähdeverona niin, että kaikki voitot tulevat verotettuiksi tasolla. Meillä pari viikkoa sitten oli tapaaminen myös osallistavassa kehyksessä. Siellä oli 137 jäsentä mukana, kaikki EU-jäseniä, paitsi Kypros jotka ovat mukana osallistavassa kehyksessä BEPSin täytäntöönpanossa. Ja totta kai siellä sovittiin teknisestä asiakirjasta, jossa hahmotellaan pilari ykköstä ja pilari kakkostakin, ja siitä raportoidaan sitten G20 ensi viikolla. Sitten seuraavaksi heinäkuussa seuraava askel. Se on aika tärkeä vaihe, koska meillä täytyy olla poliittinen sopimus, ja totta kai loppuvuoteen mennessä täytyy saada aikaan, ja sitten seuraavaksi osallistava kehys tapaa heinäkuussa, ja yksi palikka tässä olisi, että USA-ehdotus huomioitaisiin, että tämä olisi vaihtoehtoinen ja minusta ei mitään vaihtoehtoista veroa nyt voida kuvitella valinnaista verotusta. Sitten täytyy löytää toinen keino. USA on kyllä mukana ja tukeekin, mutta sillä ehdolla, mikä sen tekeekin vaikeaksi, sitten pari kuukautta täytyy käyttää nyt siihen, mikä nyt tähän asti on teknistä keskustelua, niin se täytyy nyt päätyä poliittiseen sopimukseen, eli tästä on kyse. Jos siinä epäonnistutaan, niin todellakaan ei ole mitään B-suunnitelmaa tai c kään, se on kaos. Tulee kauppasota, joka käynnistyy totta kai veroriidoin, ja varmasti kaikki haluavat sen välttää. Varmasti huomaatte, että paineita on, mutta olisi, olisin iloinen, jos voitaisiin saada Euroopan unioniltakin tukia. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt seuraavaksi Rova Gordzana Peric. Thank you. Kiitoksia. Parlamenta i nacionalnih parlamenta. Kiitoksia kutsusta tulla tähän tilaisuuteen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välillä. Verot ovat päätulo valtioille. Valtiot päättävät verot, suorasta verotuksesta, ja EUn jäsenvaltiot Niillä on tiettyjä toimivaltuuksia joissakin veroissa, jotka joissakin vähemmän kehittyneissä maissa ovat ö, tärkeimpiä. Euroopan tasoinen verotus, sitä ei vielä tässä vaiheessa ole säännelty. Jäsenvaltiot päättävät omasta ö, veropolitiikastaan ja verotuksestaan. EUssa määritellään esimerkiksi verot, jotka ovat hyvin tärkeitä jokaiselle jäsenvaltiolle. Ei pidä unohtaa sitä, että on olemassa neuvotteluprosessi ja lainsäädäntöprosessi, joka noudattaa verotukseen liittyviä sääntöjä ja näin vältetään tietenkin kaksoisverotus. Euroopan tasolla on harmonisaatiota, mutta vieläkin voidaan kyllä päästä pidemmälle esimerkiksi arvonlisäveron kohdalla. Myös on mahdollista parantaa tämänhetkistä ALV-järjestelmää, jotta yritykset voivat toimia yhtäläisin mahdollisuuksin ja myös voidaan parantaa, lopu, saada aikaan tällainen lopullinen arvonlisäjärjestelmä EU-ssa. Verotuksen koordinaatio on kuitenkin ratkaisevan tärkeä EU-tasolla, jos ajatellaan talouksiamme kohtaavia haasteita. Voimassa olevat säännöt kehitettiin jo vuosia sitten ja näin ollen ne ovat vanhentuneita, eivätkä enää vastaa tämän hetken tilannetta. Tarvitaan tehokas, ajankohtainen, ajankohtaistettu, uudistettu verotusjärjestelmä ja pitää ottaa huomioon norma, uudet liiketoimintamallit. Jäsenvaltiot tietenkin voivat jatkossakin laatia omaa finanssi- ja veropolitiikkaansa, kunhan vain noudattavat eurooppalaista lainsäädäntöä. Verotuskysymyksissä EUn prioriteetteja ovat esimerkiksi, että lopetettaisiin e-, pääsettäisiin eroon esteistä rajat ylittävässä toiminnassa. Samoin pyritään toistamaan veron kiertoa ja veron vilppiä vastaan ja suosimaan yhteistyötä eri verohallintojen välillä, jotta vältetään tätäkin kautta veropetoksia. Voimme nähdä, että EU:ssa täytyy laajentaa myös verotukseen liittyviä tavoitteita ja tätä kautta pystyä välttämään verovilppiä ja muita petoksia. Näin ollen me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, jotta voimme taata avoimuuden, kun pyritään kilpailukykyiseksi ja pyritään välttämään myös liiallista hallinnosta taakkaa veronmaksajille. Meidän pitää myös taata yhtäläinen kohtelu kaikkien veronmaksajien kohdalla. Kansainvälisessä yhteydessä meidän pitää pystyä takaamaan se, että yritykset, yritykset jotka toimivat digitaalisella alueella, paina, pa, maksavat no, normaalin veron erityisesti siellä, missä niiden voitot syntyvät. Ei pidä unohtaa sitä, että kansallinen veropolitiikka ei pysty käsittelemään tätä tilannetta yksi, yksi vaan kaikkien pitää tehdä yhteistyötä. Yksi tasapuoliset verotustoimenpiteet digitaalisessa taloudessa synnyttävät erilaisia järjestelmiä ja se saa EUn se, siinä EUn yhtenäisyys kärsii ja samoin yhtenäis sisämarkkinat. Näin ollen on tärkeää ottaa huomioon tämä myös kansainvälisessä kontekstissa ja näin välttää se, että kansallisten hallitusten kannanotot johtavat haavoittuvaiseen tilanteeseen. Ja puheenjohtajan valtiona olemme valmiit toimimaan juuri tällä tavalla. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Hans Michelbach. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat kollegat. Kysymys, joka liittyy yritysten reilun verotukseen, siihen, että halutaan lisää verotuksen avoimuutta, halutaan taistella veronkiertoa vastaan. Nämä ovat sellaisia tehtäviä, joita me olemme käsitelleet jo useita vuosia kansallisissa parlamenteissa Euroopan unionissa, mutta erityisesti myös OECDssä ja G20. Lähtökohtana oli se, että suuret internetyritykset pystyivät kiertämään veroja ja monet kansainväliset yritykset. Lisäksi ongelmana nähtiin se, että kansalliset veroviranomaiset sopivat verotuksesta ja verojen leikkaamisesta yksittäisten konsernien osalta. Ja tämä on johtanut verokilpailuun ja tämä on haitannut erityisesti pk-yrityksiä. Lisäksi me emme ole saaneet vielä kattavaa ALV-järjestelmää toimimaan, joten kum, kum, kum ex-tyyppisiä tapauksia tulee esiin. Talouden kansainvälistyminen vaikuttaa verotuksen tilanteeseen, johon on voitava puuttua yhteisön tasolla. EU:ssa ei pitäisi pyrkiä kilpailemaan tässä, vaan tarvitaan yhteinen, yhtenäinen yhteisöveropohja. Hyvät kollegat, varmasti yhteisössämme on saatu jotain aikaan ja yhteistyössä OECDssä myös esimerkiksi tämä BEPS-hanke veropohjan rapautumisesta ja voiton siirroista – näin on saatu jotain aikaiseksi, mutta on myös ymmärrettävä, että digiverotuksen osalta on ajateltava hyvin huippunopean kaupan johdannaiskaupan osalta transaktioveroa ajateltava kestävää energiaverotusta myös Euroopan unionin sisällä, koska näissä kysymyksissä ei ole vielä päästy eteenpäin. Ja tämä on johtanut siihen epä miellyttävän tilanteeseen, että jotkut jäsenvaltiot tällä, näillä saroilla lähtee liikkeelle yksin. Ja se, että ei toimita yhteisönä, siitä ei ole etua, se heikentää yhteisömme. Ja nyt verouudistusten kautta lähtökohdat ovat muuttuneet myös Yhdysvalloissa. Samoin kannat ovat muuttuneet kansainvälisissä keskusteluissa – Yritysmaailmastakin on nähty hyviä aloitteita. Mark Zuckerberg esimerkiksi Münchenin turvallisuuskonferenssissa en ilmoittanut olevansa valmis siihen, että tila saadaan voimakkaammalle digiyritysten jättien verotukselle. Siksi meidän on toimittava yhteistyössä ja puututtava tähän tarjoukseen – OECDn nykyasiakirjassa ei puhuta tehokkaasta minimiverosta ensimmäisenä, vaan puhutaan verotusoikeuden uudelleen jakamisesta. Tähän liittyy mielestäni tiettyä uhkaa, kun ajatellaan vakautta jäsenvaltioissa, koska tällainen lähestymistapa – johtaa siihen, että verotusongelmat siirtyvät. Kun ajatellaan täytäntöönpanon ongelmia, niin nämä ovat ongelmallisia kysymyksiä erityisesti sellaisille maille, jotka ovat suuria vientimaita. Meidän on huolehdittava siitä, että EU:ssa voidaan nähdä kaikki valtiot tärkeinä ei ajatella ainoastaan suuria vientimaita. Tämä koskee Euroopan unionia kaiken kaikkiaan, vaikka Saksa nettomaksajana voisi uudessa järjestelmässä menettää tiettyä verotusmahdollisuuksia. Tämä saattaa vähentää maksuosuuksia Euroopan unionin budjettiin meidän pitäisi keskittyä siis tehokkaaseen minimiverotukseen, jotta voidaan huolehtia siitä, että haitallinen verokilpailu ei ole enää mahdollista. Tällä hetkellä keskustellaan minimiverosta 12,5 prosentin tasolla. Tämä on ihan kestävä keskustelun pohja, mutta riippumatta siitä, mikä tämä prosenttiluku on, kaikkien valtioiden – on voltava huolehtia siitä, että polkumyynti ei verotuksen alalla ole mahdollista. Lopuksi haluaisin vedota siihen, että yhdessä OECDn kanssa edelleen olisimme johtavassa roolissa verokeskusteluissa, että voitaisiin välttää veronkierto, verovilppi ja erityisesti huolehditaan siitä, että veropohja ei pääse rapautumaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti ja sitten seuraavaksi keskustelu. Sitä vetää kollegani Boris Lalova. Thank you. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minulla on ilo käynnistää keskustelu seuraavan puolen tunnin ajan. Muistuttaisin vielä, että jokaisella puhujalla on noin kaksi minuuttia. Aloitetaan Kalogianis Stavroksella Kreikan parlamentista. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari, hyvät naiset ja herrat, kollegat. Euroopan unioni on eturintamassa taistelemassa veron kiertoa vastaan. Hallinnostasolla hiljattain EUn toimet ovat lisääntyneet merkittävästi, jotta voidaan edistää yhteistyötä eri veroviranomaisten kesken jäsenvaltiossa, jotta tätä kautta voidaan puuttua veropetoksiin ja vahvistaa verotuksen sääntöjen noudattamista. Juridisella tasolla pitää nähdä, mitä sääntöjä noudatamme ja arvioida niitä, että näemme, kuinka tehokkaita kyseiset verotukseen liittyvät säännöt ovat. Ja pyritään tätä kautta sulkemaan pois mahdollisia ongelmia. Talouden digitaalinen mullistus on erittäin iso haaste, joskus ongelma, ja se tarjoaa kyllä myös tilaisuuksia ja mahdollisuuksia. Veropäätökset, joita toteutetaan, pyrkivät kohdistuvat yrityksiin, joilla on fyysinen läsnäolo, eikä niitä ole sov- sove- sovitettu digitaaliseen aikaan, joten digitaalinen kaupankäynti Euroopassa, kun fyysinen läsnäolo tapahtuu, on kolmannessa maassa – ja käytetään erilaisia internet-alustoja, niin sitä ei, tätä toimintaa ei veroteta Euroopassa, missä kuitenkin voitot syntyvät ja verotus ei ole oikeudenmukaista ja tämä juuri murentaa veropohjaa. Se johtaa erittäin huomattaviin menetyksiin verotuloissa. Yrityksen pysyvä toimipaikka sääntöä pitää so- so- sopeuttaa niin, että otetaan huomioon myös yrityksen digitaalinen toiminta markkinoilla, joilla ne eivät ole läsnä fyys- fyysisesti. E, Kreikka hetke, hetken aikaa sitten laati juuri tällaisia sääntöjä, jotta nämä yritykset joutuvat kohtaamaan samat kilpailuolosuhteet kuin muutkin. Yhteistyö OECDn kanssa näissä asioissa on myönteistä. Sitten mitä tulee energiaverotukseen, ja ympäristöverot voisivat olla hyvä keino saavuttaa ilmaston ilmastotavoitteita EU-ssa. meidän pitäisi ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden erityispiirteet. Erityispiirteet, kuten esimerkiksi Kreikan tapauksessa. Kre- Kreikka äh, on, pal- on yhteydessä laivaliikenteen kautta mantereeseen ja ja jos aletaan verottaa ö, äh, laivojen polttoainetta, niin silloin joudumme huonompaan asemaan kuin ne, jotka katsovat lentoliikennettä. Kiitos. Seuraavaksi Tari Kokous Kroatian parlamentista. Olkaa hyvä. Poštovani predsjedavajući. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Digitaalinen talous on uusi kasvun moottori. Tästä syystä verotus tämän tyyppisessä toiminnassa on tällä hetkellä ongelma. Me olemme nähneet, että suuret monikansalliset yritykset, digijättit toimivat niin, että kyllä löytyy keinoja saada aikaa voittoa, mutta ei välttämättä niillä alueilla makseta veroa, missä toimivat. Jotkut, jotkut maat, maat ovat jäsenvaltiosta myös hyödyntäneet sitten mutta tämä kehittyy niin nopeasti ja siksi tarvitaan myös digitaalisessa verotuksessa yhteisymmärryksen. Meidän täytyy pystyä takaamaan, että totta kai saadaan digitaalisestakin toiminnasta tuloa Euroopan unionille. Tässä tarvitaan maailmanlaajuinen lähestymistapa, koska näin vain voidaan haasteeseen vastata, eikä luomalla yksipuolisia toimia ja kiistoja. Se johtaisi kaksosverotukseenkin. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi herra Joel Jiru Ranskasta. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Vaikka hyvin, kuten tiedättekin, niin Ranska hyväksyy lainsäädäntöä, joka on sekä realistista että kunnanhimosta, mitä tulee digitaalisen veroon. Puhun realismista, koska tässä on käytetty hyväksi Euroopan komission tekemää työtä näissä kysymyksissä. Olimme siis ensimmäisiä, jotka tartuimme tähän digitaalisen verotuksen haasteeseen. Puhun nyt haasteesta, koska painetta on ollut paljon ja tämän itse olin mukana laatimassa tekstiä parlamentissa ja Öö, niin, me, se mitä, mitä me teemme, sitä, sitä tarkkaillaan. Ja on nyt vähän niin kuin pelotella, mutta se ei kyllä päätänyt minuun. Äh, digitaalisuudella ei ole rajoja, ja jotta verotus on tehokasta, niin meidän pitää olla yhtä, yhdessä rintamassa toimimassa. Kuulin, kun äsken viitattiin neuvotteluihin OECDssä koskien erilaisia verotuksen säädöksiä. Haluaisin tietää digitaalisesta verosta, mitä pääesteitä te näette olevan tälle, mutta myös neuvotteluiden ajatuksesta haluaisin tietää, koska Ranskan digitaaliveroahan ei ole keskeytetty varsinaisesti, mutta haluaisin tietää, että minkälainen aikataulu voitaisiin saada, jotta saataisiin tuloksia tässä asiassa aikaan, koska uskon, että presidentti Trumpin eh, mahdollinen uudelleenvalinta vaikuttaa myös tähän ajatuksen. Haluaisin kysyä, kiittää herra Gentilonia hänen kunnianhimoista puheenvuorostaan koskien digitaalista verotusta, mutta haluaisin yksityiskohtaisemmin tietää, minkälainen tiekartta teillä on tai suunnitelma tarkemmin tästä asiasta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Tangpalel Palel Euroopan parlamentista. Thank you, Chair, and let me welcome this... Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että voimme järjestää yhteiskokouksia kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kanssa. Meidän pitäisi ehkä tavata useammin, kun erityisesti verotuksen alalla paine on kovaa. Äänestäjät yksinkertaisesti sekä vasemmalla ja oikealla pitävät epäreiluna sitä, että he maksavat veronsa, mutta suuryritykset eivät. Tämä on se paine, joka kohdistuu meihin kaikkiin. Tämä liittyy pitkälti siihen, että yhteisöverojärjestelmä on aikansa elänyt. Se ei sovi enää tälle vuosituhannelle ja tarvitsemme perinpohjaista uudistusta. Ja toinen paine syntyy siitä, että kilpailua on jäsenvaltioiden tai valtioiden kesken. Ja tämä asettaa painetta sekä meihin että kansainvälisiin neuvotteluihin. Tietenkin olisi hienoa, jos kansainväliset neuvottelut voisivat edetä OECDn työtä haluaisin kiitellä siitä, että edistetään tätä asiaa. Erityisesti haluaisin painottaa sitä, että kyse ei ole ainoastaan kakkospilarista, minimiverosta, mutta myös pilari ykkösestä. Jos ajatellaan siirtymää, jonka kautta saadaan aikaan modernia yhtiöverojärjestelmää – koska nyt suuryritykset voivat päättää, missä maksavat veronsa. Ja tämä on asia, joka on oikaistava. Mutta jotta neuvottelut voisivat olla menestyksekkäät, katson Paolo Gentilonin suuntaan, koska tarvitsemme myös tiukan Euroopan kannan. Tämä digiveroehdotus oli sellainen, joka sai Yhdysvallat takaisin neuvottelupöytään, mutta me tarvitsemme kyllä Euroopan yhteisen kannan. Se on meidän vastuullamme Euroopan parlamentin jäseninä myös, että saadaan tämä aikaiseksi. Eli ei pitäisi ainoastaan katsoa, mitä voi tehdä oman maan eteen, vaan myös mitä voidaan tehdä Euroopan eteen, jotta saadaan reilu verotusjärjestelmä syntymään. Meidän on etsittävä siis uusia teitä. Ei ainoastaan katsottava minimiveroa, vaan uutta verojärjestelmää. Pilari yksi on siihen hyvä alku. <clears throat> Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Poljev Lakov Kreikan parlamentista. Hvala lijepa, poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Verotusteema eu edellyttää oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta. Siinä täytyy taata se, ettei tule kaksoisverotusta kahdessa eri jäsenvaltiossa siis. Tämä ongelma on ratkaistava mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman tehokkaasti. Uudet säännöt yksinkertaistavat tilannetta – mutta täytyy muistaa myös pk-yritysten oikeudet ja niiden yksilöiden oikeudet, joilla on kaksosverotuksen takia ongelmia likviditeetissä. Siksi meidän täytyy työstää myös tätä puolta. Eri elimet voivat myös antaa päätöksiä, jos on kyse oikeudellisista ongelmista ja mahdollisimman lyhyessä ajassa. Monesti nämä prosessit vievät kovasti aikaa. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Jan Kreiner Itävallasta. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että uudelleen tasapainotamme verojärjestelmiämme. Luvut Itävallan kohdalla ovat pitkälti samoja kuin muissakin EU-maissa. 70, siis 75 prosenttia kansantulosta meni työvoimaan ja 25 prosenttia pääoma ja hyvin hyvinvointien maksettiin suurin piirtein sama määrä, 75 prosenttia kulutuksesta ja työstä ja 25 prosenttia pääoma, verotuksesta, yritys, var, omaisuusveroista. Tällä välin kansallinen tulon tulossa työstä tulee 60 prosenttia työstä ja 40 prosenttia pääomaa ja omaisuusverosta. Veroosuus työn ja kulutuksen kohdalla on jopa 80 prosenttinen ja vain 20 prosenttia tulee pääomasta ja omaisuudesta. Tarkoittaa, jos menee vaikka kahville ja ostaa kahvin ja kakun ja maksaa, syö kakun, mutta maksaa vain parikymmentä prosenttia hinnasta. Ehkä on ongelmista sen kanssa, joka syö 60 prosenttia, mutta joutuu maksamaan 80 prosenttia ja sitten lopulta sitten syntyy varmaankin lainvalvontaongelmia tässä. Tällä hetkellä ei ole ongelmaa yritysten kohdalla mitään lainvalvontaongelmaa, vaikka ne eivät maksakaan omaa osuuttaan. Ja Ensimmäinen asia, joka meidän pitäisi tehdä, on tällainen minimiyhteisövero. Me emme voi alentaa yhteisöveroja enää, koska ne ovat nyt jo aivan liian alhaisella tasolla. Itse asiassa niiden pitäisi olla paljon korkeampia, jos me haluamme näiden yritysten maksavan oman oikeudenmukaisen osuutensa. Sitten toiseksi tarvitaan suurempaa avoimuutta keskustelut, joita nyt käymme, johtuvat siitä, että enemmän ihmiset saivat selville, miten vähän suuret yritykset maksavat veroa ja tämä johtuu avoimuudesta ja me tarvitsemme sitä vieläkin enemmän. Kolmanneksi meidän pitää kuivata tällaiset veromättäät ja suot, ei vain Karibella, vaan täällä eu koska noin 20 prosenttia yritysverosta, niitä ei maksta Itävallassa tai muissa EU-maissa. Ja vain 20 prosenttia ovat EUn ulkopuolella. Minulla ei ole mitään ongelmaa kaksivertuksen kanssa, vaan meidän ongelman on se, että ei ole mitään verotusta, ja tähän meidän pitää todellakin puuttua. Ja yksi kysymys, OECD, Era Paskalille, te puhutte tästä jakokaavasta, te mietitte, miten tällainen, miltä tällainen jakokaava voisi näyttää. Kiitoksia kovasti. Okay. Uh, the next one is Miss Birgit. Uh... Birgit Malzach. Saksasta. Ja, guten Tag, vielen Dank für niin, hyvää päivää, kiitos, että sain puheenvuoron. Minulle aiheuttaa ongelma se, että puhutaan uusista veroista, digitaaliverosta, kun oikeastaan ongelmana on vanha yhtiöverojärjestelmä. Niin, että oikeastaan pitäisi lähteä liikkeelle siellä, missä varsinainen syy on. Siis yhteisöveron veron perusperiaatteissa, joita voitaisiin muuttaa, eikä niin, että nyt luodaan tällainen uusi digiverotus. Näin voitaisiin muuttaa sitä, että verot todella maksettaisiin siellä, myös yhteisövero siellä, missä pääosa taloudellisesta toiminnasta toteutuu. Se olisi yksi asia. Toiseksi, Saksan osalta erityisesti. Saksassa on kova verotus. Belgian jälkeen toiseksi eniten maksetaan Saksassa veroja, erilaisia maksuja. Ja se, että nyt puhutaan lisää veroista vielä, niin tämä ei oikein käy päänsä. Eikä tätä voida korjata sitä kautta, että puhutaan maailmanlaajuisesta minimiverosta, koska varojen kantaminen sinänsä on todella aina ollut oman maan määriteltävissä oleva asia. Ja jos todella on ongelmia jossain maissa, jossa ei saa ne veroja, niin silloin pitää korjata se ongelma, eikä ongelma ole ehkä se, että veroja kannetaan liian vähän, vaan ehkä ei ole ihan riittäviä lainsäädännön keinoja. Tämä liittyy myös siis yhteisöveroon, josta pitäisi lähteä – liikkeelle toimipaikkaperiaatteesta ja puuttua siis siihen kohtaan, jossa ongelma varsinaisesti ilmenee. Kiitos. Uh, thank you very... Kiitos kovasti. Pyytäisin, ettei enää kysymyksiä lisää, koska tässä aika monta puheenvuoropyyntöjä, joka ei ole. Seuraavaksi Francesca Donato Euroopan varmistista. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja kun me puhumme kansainvälisestä verotusjärjestelmästä, niin meidän pitäisi keskittyä työssämme neljään tärkeimpään seikkaan. Minusta ensinnäkin se, että kun ajatellaan verotuskelpoisuus, tiedämme hyvin, että jos meillä on liian korkeita veroja, saattaa sillä olla myös syklin myönteisen vaikutuksen, jos on liian alhaiset verot, kuten on nähty joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissakin, niin on polkumyyntiä sitten verotusjärjestelmissä käytössä ja epäreilua kilpailua. Eli verojen kestävyys pitäisi johtakin tähän toiseen asiaan, nimittäin lähentyminen verojärjestelmiin kesken Euroopan unionissa. Tämä tarkoittaa sitä totta kai, että luodaan tosiasiallinen vähimmäisverotustaso, mutta myös enimmäisverotasokin aste, joka minun mielestäni ei saisi olla sen korkeampi kuin kaksi kertaa tämä vähimmäisverotusaste. Ja sitten kilpailukyky kolmanneksi, kun on kyse Euroopan toimijoista ja yrityksistä – suhteessa EUn ulkopuolisiin toimijoihin, koskapa meillä on kovin erilaiset standardit tuotannossa EUssa verrattuna EUn ulkopuolisia maita. Ajatelkaapa vihreän kehityksen ohjelma ja sen uusia sääntöjä. Eli jos emme tätä punnitse uudelleen, ja mieti riittävää verotusta, tavallaan vihreää verotusta niissä tuotteissa, jotka tuotetaan Euroopan unionin ulkopuolella. Muuten törmätään suureen kilpailukykyongelmaan EUn yrityksissä suhteessa muihin. Lopuksi asia, joka liittyy vaikuttavuuteen verotuksessa, jos ajatellaan kryptovaluuttoja – Nimittäin nyt meillä on tämä uusi sana käytössä, uusi järjestelmä, ja minäpä mietin, miten verotus voisi toimia vaikuttavasti, kun näitä varojen liikkumista seurataan. Kiitoksia kovasti sitten seuraavaksi rouva Alene Stavrotsi Kyproksesta. Mm-hmm. η Κύπρος Kypros tukee avoimuuden lisäämistä ja demokraattista valvontaa verotusasioissa. Se, että tiivistetään automaattista tiedonvaihtoa ja lisätään hallinnosta yhteistyötä veroviranomaisten kesken jäsenvaltiossa on ratkaisevassa roolissa. Näin voidaan varmistaa oikeudenmukainen, tehokas sisämarkkinoiden toiminta ja tätä kautta voidaan toimia veron kiertoa ja verovilppiä vastaan, samoin aggressiivista verosuunnittelua vastaan. Nämä ilmiöt ovat räätylyttäviä ilmiöitä, niitä ei voida ratkaista tehokkaasti yksipuolisesti. Tässä tarvitaan kollektiivisia toimia, koordinaatiota, yhteistyötä viranomaisten, kansallisten veroviranomaisten kesken. Meidän pitää välittömästi alkaa toimia näitä ilmiöitä vastaan. Voimme nähdä sen hyvin, jos ymmärrämme, jos näemme kuinka paljon haittaa niistä on EUn kansantalouksille, koska ne johtavat erittäin suuriin menetyksiin, jotka voitaisiin muutoin käyttää rahoittamaan julkista politiikkaa, esimerkiksi ilmainen terveydenhoito, ilmainen koulutus ja niin edelleen. Verotus on hyvin tärkeä väline, jota hallitukset käyttävät, jotta te harjoittavat sosiaalista ja talouspolitiikkaa. Emme halua yhteistä yhteisöveropohjaa tai harmonisoida verojärjestelmiä jäsenvaltiossa. Se olisi kielteistä Kyproksen taloudelle. Me uskomme, että verotuksen pitäisi, veropäätöstä pitää tehdä jäsenvaltioissa itsessään, ja se on niiden päätösvallassa. Kypros on pieni talous, olemme saari, meillä on komparatiivinen etu, joka meidän taloudella on, varsin pientä ja siksi paikallinen verotus on hyvin tärkeää. Tätä kautta voidaan houkutella investointeja, voidaan säilyttää talouden kestävyys ja menestys. Risk. Siis seuraavaksi Kristof Vatoslavski Puolasta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, gospodarka rzeczywiście... Kiitos. Hyvät naiset ja herrat. Taloudessa todella tapahtuu dynaamisia muutoksia digitaalisen kehityksen kautta. Siksi on siirryttävä uudenlaiseen voiton verotukseen yritysmaailmassa. Puolestaan on hienoa, että OECDssä tehdään tätä työtä, mutta pohdimme sitä, miten pitkälti tässä noudatetaan pilarin kaksi ehdotuksia, erityisesti vähimmäisverotason osalta. Meistä tämä saattaa johtaa siihen, että neutralisoidaan tietyt jotka liittyvät juuri yhteisöveroon jotka ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan muita veroetuja, joita on niin kutsutuilla erityistalousalueilla. Siksi puhutaan uudenlaisista malleista tiettyjen yritysten osalta on tärkeää huolehtia lisää kehityksestä. On tärkeää huolehtia siitä, että noudatetaan – päätöksissä aina EU-lainsäädäntöä. Kuitenkin tiedyt poikkeukset on jätettävä voimaan. Mitä tulee sitten pilariin 1 ja kiintiöön A, tällä tasolla ei ole tarvetta esittää ratkaisuja B ja C osalta. Erityisesti kun nykyratkaisut ovat riittäviä. Ranskasta seuraavaksi. Oui, merci, monsieur le président. voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos aloitteesta, että tällainen keskustelu on otettu kokoukseen mukaan, koska täytyy jatkuvasti puhua tästä aiheesta, eikä pelkästään hallituksissa, parlamentissa, vaan myös kansanparissa laajemmin. Se on hyvin demokraattinen aihe luonteeltaan ja se liittyy rahoitukseen, ja on kyse satoista miljardeista EU-ssa joka vuosi veromenetyksinä. Totta kai se vaikuttaa budjetteihin ja myös ylipäätään demokratian toimintaan, koska siinä kyseenalaistetaan myös jäsenvaltion toiminta ja valtioiden kyky verotuksen kautta hyödyntää myös veromaksajia. En tiedä, onko Euroopan unionissa vähän ristiriitaista viestintää joskus. Herra Breton, uusi komission jäsenemme, puhui viime kesäkuussa Ranskan radiossa, että jos ei onnistuta pääsemään yhteisymmärrykseen digitaalisesta verotuksesta Euroopan unioni kantaa oman vastuunsa ja tällaista verotusta noudattaa, mikä ettei, mutta yhtä lailla sitten tänään Euroopan unioni on paratiisi, ja luettelua täydentänyt ja siellä on Kaiman ja Seychellit mukana myös Panamalailla, mutta Bahamat, Bermuda ja myös brittien Neitsytsaaret tiedämme kyllä historiallisesti myös kytkeydet Sitiin Lontoossa, kun Britannia nyt jättääkin ja näin edelleen. Tässä joudutaan luopumaan tietystä säännöstä, jota meillä täällä on myös läpinäkyvyydessä. Eli kysyisinkin seuraavaa. Minkälaista poliittista tahtoa todella löytyy Euroopan unionissa? Mikä on tilanne kussakin jäsenvaltiossa, 27 jäsenvaltiossa, niin että mentäisiin kohti digitaalista verotusta, me tiedämme, mitä vaikeuksia on ollut päästä eteenpäin. On takapakkia otettu viime vuonna, jotain on päästy eteenpäin siinä, jos ajatellaan tämän vuoden puolellakin. Eli mikä on tilanne jäsenvaltiossa tällä hetkellä? Eikö voitaisi nyt kerta kaikkien yksimielisyyssääntö panna roskiin ja miettiä myös sitten määräenemmistöpäätösten tekoa? Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi herra Janusz Kopoczew Tsekin tasavallasta. Děkuji eh, za slovo. Eh, já se odrazím od eh, tématu společného daňového. Puheenjohtaja, haluaisin käsitellä yhteistä veropohjaa, joka on tullut jo monta kertaa esille. Tämä ei ole mikään uusi aihe todellakaan. Puhu, olemme puhuneet siitä EU:ssa jo vuosien ajan. Tässä ei pyritä vain toimivaan, toimimaan tehokasta, anteeksi, aggressiivista verosuunnittelua vastaan, vaan tämä on myös yksi askelista kohti verotuksellista harmonisaatiota. Monet ihmiset, jotka puhuvat veroharmonisoinnista. Ja haluaisin kuitenkin varoittaa tällaisesta, koska toisaalta vero yhdenmukaistaminen rajoittaa verokilpailua. Olen vakuuttunut siitä, että verotuksen harmonisaatio EU-tasolla tulee johtamaan siihen, että verotaakka kasvaa veronmaksajien kohdalla. Siis tämä koskee niin kansalaisia kuin yrityksiä. Ja olen vakuuttunut siitä, että korkeat verot tarkoittavat heikkoa taloudellista kasvua ja verot EU-ssa yleensä korkeatasolla on yksi syy, minkä takia talouden kasvu useissa jäsenvaltioissa on varsin hidasta. Ymmärrän olevan niin, että ihmiset yrittävät puolustautua veropetoksia vastaan ja vaihtaa verotuksellisia tietoja, mutta minun mielestäni terve verokilpailu EUn jäsenvaltiomaiden kesken on hyvin tärkeää niin, että verotaakka ei nouse liian korkeaksi. Ja vielä lopuksi olen sitä mieltä, että verokilpailu pitää säilyttää EU:ssa, koska EU koostuu erilaisista jäsenvaltioista, joilla on e-, erilais, eri tavalla kehittynyt talous. Eikä ole mitään järkeä siitä, että vihreillä, anteeksi, rikkailla mailla on sama verotaakko kuin köyhillä mailla, jotka yrittävät pitää rikkaiden vauhdista kiinni. Vahamaki from... Ville Vähämäki Suomesta. Kiitos puheenjohtaja. Esitän pohdinnan siitä, että onko meillä oikeasti oikea kysymys tässä, onko meillä oikea ongelma, koska pääongelma itse asiassa on se, että meillä on valtavia pääomavuotoja EUn alueen ulkopuolelle ja sen tekevät alustatalousyhtiöt. Facebook ottaa mainonnasta joka vuosi isomman osuuden, samaten Google. Amazon tuottaa pilvipalveluita, mitä käytetään globaalisti. Jos me otamme alustatalouspalvelu taksin, niin siitä taksimaksusta menee osa Yhdysvaltoihin. Samaten, jos se maksetaan Visalla tai Amexilla, siitä menee iso osa. Illalla katsomme Netflixiä ja tästäkin menee, menee tuottoja Yhdysvaltoihin. Voisi jatkaa tätä luettelua jatkuvasti. Ja itse asiassa nämä palvelut ei ole edes mitenkään monimutkaisia, mutta nämä vievät EU-alueen tuloista ison osan, osan ulkopuolelle – ja itse asiassa tämä digitaalinen läsnäolo, se tapahtuu aina siellä, missä palvelu tuotetaan tai sitä applikaatiota käytetään, siellä missä käyttäjä tuottaa sisältöä sinne palveluun. Käyttäjä itsessään käyttämällä sitä palvelua luo digitaalisen toimipaikan, joten jo siitä täytyisi sen sijaintivaltion, missä sitä palvelua käytetään, täytyisi saada sen sijaintivaltion, täytyisi saada tuloja. Kiinteän toimipaikan idea on vanha-aikainen digitaalisissa palveluissa, mutta toisaalta tästä syntyy huomattavasti hallinnollista taakkaa, siis se sisältää paljon ongelmia ennustettavuuden kannalta. Käytännössä helpompi olisi tehdä EU-alueelle itse nämä vastaavat digitaaliset palvelut, niin silloin niitä pääomavuotoja ei tapahtuisi eu alueen ulkopuolelle. Tai sitten täytyisi päästä aivan laajaan globaaliin sopimukseen. Thank you. And uh, last. Kiitos sitten viimeisenä Daniela Pesko Italiasta.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 OECDssä paljon tehneet tässä työtä jo vuosien ajan. Esimerkiksi me olemme todenneet, että ulkopuolinen yritys on jossain maassa toiminnassa ja jatkuvasti kuitenkin sillä on taloudellista läsnäoloa valtion alueella ja siis niin, että saataisiin jonkinlaista fyysistä läsnäoloa myös, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että on yritys, joka verkkoalustan avulla toimii mutta kuitenkin ei luo tuossa maassa voittoa ei, ja maksaisi verot sinne. Eli tämä on nimenomaan tämän uuden määritelmän kautta hoidettu ja voisit ehkä siitä ottaa osvittaa. Now I give flow to the... Sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Uh, okay, uh, thank you. Very interesting. Kiitos. Hyvin kiinnostavaa keskustelua. Ei helppoa vastata kaikkiin kysymyksiin, joten muutama seikka vain. Ja muut kollegat ehkä sitten käyttävät vielä puheenvuoroja. No ensinnäkin. Me olemme viime vuosina saaneet useita asioita aikaiseksi – minä en henkilökohtaisesti täällä puolusta näitä tehtyjä päätöksiä, kun olen uusi toimija täällä, mutta mielestäni sekä OECD että unioni BEPS-prosessin kautta ovat saaneet paljon edistystä aikaiseksi. lisäämällä vedotuksen yhteistyötä taistelemalla veronkiertoa vastaan ja niin edelleen. Mutta Tiedämme, että meillä on vielä haasteita edessämme. Henkilökohtaisesti minä uskon, että käytän ne säännöt ja se työ, joka te, jota tehdään mustien listojen osalta, on periaatteessa myönteistä. Ymmärrän, että voidaan olla sitä mieltä, että muita maita voitaisiin vielä harkita. Itse asiassa meillä on hyvin täsmällisesti analysoitu asiaa, mutta hyväksyn toki sen, että potentiaalisesti nämä mekanismit voisivat toimia jopa paremmin. On jopa sellaisia jäsenvaltioita, jotka pyytävät, että hyväksyttäisiin jonkin tällainen, tällainen screening-valvontamenetelmä, jota käytettäisiin myös jäsenvaltioiden osalta. Tämä taisi olla Tanskan hallituksen ehdotus. Minä vastasin, että periaatteessa vastusta, mutta tässä on koordinoitava niiden keskusteluiden kanssa, joita käydään globaalista vähimmäisverosta – me emme saa sotkea näitä prosesseja toisiinsa, koska sitä kautta luotaisiin vain ongelmia. Toiseksi. Mikä on EUn kanta? Onko EUlla yhteinen kanta? No, yleensä meillä on yhteinen kanta. Tänään hyväksyttiin kanta, joka liittyy OECDn keskusteluehdotukseen – kun ajatellaan Riedissä viikonloppuna käytäviä neuvotteluita. Tämän kannan pohjalta me pyrimme yhdessä neuvottelemaan niin, että saadaan globaalit ratkaisut molempien pilareiden osalta aikaiseksi sekä ensimmäisen että toisen. Tämän yhteisen kannan aikaansaaminen ei ollut helppoa. Meillä on ongelmana se, että meidän perustamissopimuksemme, jota emme lähde muuttamaan, tukevat sellaista ajatusta, että veropäätökset on tehtävä yksimielisesti tai tämän passarelausekkeen kautta, joka itse asiassa tarkoittaa yksimielistä päätöstä tavallaan myös, joten se ei ole helppoa. Poliittista tahtoa toki on, selkeästi. Mutta aina ei päästä näiden, tämän poliittisen tahdon ja tämän yksimielisyyslausekkeen kautta tuloksiin. Meillä oli pari vuotta sitten komission ehdotus koskien digitaalista veroa, verotusta, ja sitä ei hyväksytty. Siksi, että kolme yksittäistä jäsenvaltiota käytti meto-oikeuttaan. Nämä ovat kuitenkin sääntömme, ja näiden sääntöjen puitteissa meidän on toimittava. Jos emme halua lähteä pohtimaan muita mahdollisuuksia, esimerkiksi artiklan 116 pohjalta, mutta tämä on lisäkeskustelua, jota varmasti käydään. Poliittista tahtoa on yhtenäisyyttä myös se, nähdään siinä julkilausumassa, joka hyväksyttiin tänään, joka antaa minulle ja Kroatian valtiovarainministerille – joka minun kanssani on edustamassa Euroopan unionin järjestössä, mahdollisuuden täysin ja vankasti tukea OECDn ehdotusta. Ja vielä se, että G20 myös pitää tätä prosessia vauhdissa. Ja lopuksi vastaus siihen, mikä on komission tiekartta tästä eteenpäin. Meidän suunnitelmamme minun toimeksiantokirjeessäni tämä suunnitelma on oikein selvä. Tarkoituksena on se, että sopimus on saatava globaalilla tasolla. Tämä on meidän tavoitteemme. Jos sopimusta ei saada vuonna 2020, niin komission pitäisi ehdottaa eurooppalaista ratkaisua. Vuotta 2020 ei valittu noin vain muodollisista syistä, koska meidän on ymmärrettävä, että kansa, kansallinen lainsäädäntö, ei ainoastaan ranskalainen, vaan myös italialainen, itävaltalainen, tsekin lainsäädäntö ja käsittääkseni myös Espanjan. Espanjan on, hallitus on tehnyt päätöksensä tänään ja kaikissa näissä maissa ajatellaan sen, että, äh, siten, että saataisiin tuloja vuodesta 2021 alkaen. Tämä on Ranskan hallituksen hiljattainen päätös ja tämä on kansallisissa lainsäädännöissä jo näissä eri maissa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että tämä on ratkaiseva vuosi. Myös siksi, että Ranska on siis tehnyt päätöksensä ja ottaen huomioon miten kansallinen lainsäädäntö on suunniteltu, niin meillä ei ole tuloja tämän verotuksen kautta niin, että yksittäisissä jäsenvaltioissa on lainsäädäntö paikallaan. Vuoden 2020 yksi alusta tämä tilanne muuttuu ja me todella tarvitsemme kansainvälistä sopimusta. Haluaisin todella painottaa tätä. Eli tässä meidän tiekarttamme on se, että jos sopimusta ei saada tänä vuonna, niin teemme eurooppalaisen ehdotuksen, aivan varmasti. Tiedämme kuitenkin, että päätöksen aikaansaaminen on todella ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan välttää kauppasodan ongelmat ja jotta voidaan luoda uusi järjestelmä, joka on valtavan tärkeä, kun ajatellaan talouksiemme tulevaisuutta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Onko vielä joku muu kollega, joka haluaa? Thank you. In the interest of time, I will... Kiitoksia. Puhun nyt lyhyesti aikataulun takia. Minkälaisia ratkaisuja nyt on? Niitä on joitakin, tämä koko joukko. Aivan uusi, siis uudenlainen kansainvälinen verojärjestelmä, sehän huolestuttaa kyllä tietysti ihmisiä, ja, ja, ja valtioita, mutta pääesteet, jotka pitää voittaa, jos haluamme ratkaisun löytää, lähtevät liikkeelle tästä Safe Harbor-ehdotuksesta, jonka USA on teki sitten. Tarvitaan tasapaino verovarmuuden ja verooikeuksien jaossa. Tässä tehtiin sopimus kehittyvien maiden kanssa. Ja sitten täytyy ottaa huomioon erityispiirteet tietyissä maissa, kuten esimerkiksi joissakin Aasian taloudet selittivät, että ne ovat kannattavampia kansa, ulkomaisen yrityksen, siksi ne tarvitsisivat korkeamman tuoton. Tällaisia asioita pitää ottaa huomioon. Ja sitten keskustelu vielä digitaalisesta palveluverosta. Sitten vielä yksi tekninen haaste. Meidän pitää suunnitella jotakin, joka on kestävää, kestää kauan, koska kyse on uudesta rakennusta. Se on teknisesti hyvin haastava. Voimmeko voittaa kaikki haasteet heinäkuuhun mennessä? Meidän täytyy voittaa. Olemmeko varma, että tässä onnistumme? No emme ole, joten kyllä tässä haaste riittää. Sitten ajoituksesta seuraava kokous on Berliinissä ensimmäinen toinen heinäkuuta ja toivomme, että avainosa ratkaisusta löytyy siinä vaiheessa, saamme toimivan ratkaisun, jota voidaan alkaa toteuttaa käytännössä täytäntöönpanoon. Kuitenkin liittyy myös tietenkin ehkä monikansallinen sopimus, johon menee kyllä jonkin verran aikaa, että saadaan aikaa, mutta tarvitsemme kaikki elementit, joista on sovittu poliittisella tasolla. Se tarkoittaa sitä, että G20-johtajakokouksessa marraskuussa meidän pitäisi saada päätös näistä kaikista avainkysymyksistä ja ottaen huomioon marraskuun USAn vaalit meistä heinäkuu on ehkä oikea aika sillä, että kaikista näistä sovitaan. Tällainen aikataulu vuoden loppuun mennessä täytäntöönpanoon voi mennä vielä lisäkuukausia, mutta jos kaikki avainkomponentit poliittisessa sopimuksessa on sovittu siihen mennessä, ja siinä kyllähän sitä riittää. Mitä tulee tähän formula veropohjajakoon, tästä on julkisia asiakirjoja saatavilla, mutta otetaan, otetaan prosentti jäljellä tuotosta X prosenttia tilinpäätöksestä. Erittäin kannattavat yritykset ottavat joku prosenttiosuuden tästä ja ne sitten jaetaan markkinoille perustuen myyntivolyymiin. Tässä otetaan käyttöön jonkinlainen jakokaava. Oliko? Yeah. Onko joku muu vielä Herra Michael Bach. Ich äh, möchte noch mal auf... Niin, kiitos. Halusin lyhyesti palata vielä keskusteluun. En minä halunnut estää verokilpailua niin kuin joissain puheenvuoroissa annettiin ymmärtää. Enkä ole esittänyt sitä, että tarvi, e-, että luodaan yhtenäiset veroprosentit, vaan minimi, vähimmäisverotus. Me tarvitsisimme avoimuutta. Tietenkin voidaan ajatella, että kansallisella tasolla verotasoista päätetään vapaasti ja voidaan luoda näin kannustimia oman talouteen. Mutta periaatteessa kyse on avoimuudesta ja siitä, että verotuksellinen polkumyönti tehdään mahdottomaksi. Meiltä katoaa var- huomattavasti vero, potentiaalisia verotuloja EUn alueen ulkopuolelle. Ja minun mielestäni tilanne ei voi jatkua tällaisenaan, koska tässä todella EUssa menetetään potentiaalisia verotuloja. Ja siksi EUn ei voi kantaa vastuutaan EUn kansalaisista tai kansainvälisesti – siksi, että näitä veroja, tuloja puuttuu. Siksi mielestäni tavoitteeksi on saatava se, että vähimmäisvero taso asetetaan OECDssä. 12,5 prosenttia on keskustelun kohteena. Se on ihan mahdollinen, pienempi myös, mutta selkeä avoimuus jotta voidaan luoda tulevaisuuteen ratkaisu. Keskeisen ajatuksen on oltava se, että jäsenvaltio voi huolehtia verotuksesta, jos tämän vähimmäisveron kautta ei, ei tehokkaasti veroteta. Eli voidaan käyttää tämmöistä omaa verotusoikeutta jos toisessa maassa ei pystytä huolehtimaan verotuksen toteutumisesta. Minusta tuntuu, että yhteisöveron modernisoiminen on myös keskeinen seikka. Monessa mielessä meillä on hyvin monimutkaiset säännöt Saksan ja Ranskan välille on luotu tällainen komitea valtiovarainministereiden yhteistyössä, jotta voidaan katsoa yhteisöverokysymyksiä. Tämä on ensimmäinen lähesty, tai lähtökohta, mutta tietenkin pitäisi toimia EUn laajuisesti. Kyse ei voi olla ainoastaan Saksan ja Ranskan aikaansaamasta parannuksesta – Erityisesti kun ajatellaan neutraliteettikysymyksiä ja niitä kaikkia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä yhteisöverotusuudistuksessa. Ne on otettava esiin tässä keskustelussa ja toivon, että tämäkin keskustelu tänään on ollut meille kaikille eduksi, hyödyksi komissiossa ja meillä eri parlamenteissa, jotta voidaan saada aikaan niitä ratkaisuja, jotka ovat todellakin perästi tarpeen. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja rouva Perits lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Minä toivon, että me löydämme paremmat keinot jotta voidaan veroja hyödyntää mahdollisimman pitkälle. Toivon myös, että me vältymme siltä, että kansalaisten harteilla ei tule liikaa verorasitetta Euroopan unionissa. Totta kai tämä koskee myös yksittäisiä jäsenvaltioita. Minä uskon, että kun on paljon erilaisia kokemuksia ja erotuksia eri jäsenvaltioista, niin niitä voitaisiin käyttää ja hyödyntää. Näin ne toimenpiteet, joita me hyväksymme, olisivat parhaat mahdolliset. Näin voitaisiin taata myös se, että Euroopan unioni tällä sadalla kehittää myös toimivaltaan. Kiitoksia kovasti ja nyt rouva puheenjohtaja, alkaa. hyvä. No niin, sitten puolisen tuntia myöhässä ollaan aikataulusta, eli meillä nyt noin 20-25 minuuttia osiota varten. Ehdottaisinkin, että unohdetaan alustukset viiden minuutin osalta, ne ovat vain 2-3 minuuttia, ja noin 10 puheenvuoroa yhden minuutin verran kukin. Eli näin, jos pidetään aikataulusta kiinni, niin voidaan ajoissa lopettaa ja sitten keskustellakin toisesta aiheesta. Se liittyy avoimuudesta, kestävyyteen, ympäristön, yhteiskunnan ja hallinnon tavoitteet rahoituspalveluissa. Oh, I'm so, yeah. Hei anteeksi. Voin aloittaa tässä niin, että voi tätä vähän aikaa. Tästä täytyy vaihtaa puhujia täällä, kun totta kai uusien puhujakin täytyy päästä tänne ylös podiumille, mutta kun tässä olemme niin paljon myöhässä, niin alustan tässä, tässä välissä, että siinä voi vähän aikaa. Eli lukujen mukaan komissiolta, jotta päästäisiin EUn 2030 tavoitteisiin, joista Pariisissa sovittiin, meidän täytyy kuroa umpeen kuilu investoinneissa. Mitä tämä on? Ai selvä se on arvioitu olevan 1080 miljardia vuosittain. Meidän pitäisi päästä tavoitteeseen yhdistäen julkista ja yksityistä rahoitusta näiden vuosien saatossa. Me olemme pyrkineet luomaan oikeat puitteet, että saadaan pääomavirtoja kestämään investointeihin, voidaan riskejä hallita ilmastonmuutoksen vuoksi ja saada aikaan avoimuutta pitkällä aikavälillä, niin että näin luodaan vähähiilistä ilmastokestävää taloutta. Euroopan parlamentti on tässä ollut pioneerina keskusteluissa viime vuonna lainsäätäjänä. Me saamme prosessin loppuun kahdessa lainsäädäntöhankkeessa. Ensinnäkin luotiin vähähiiliset vertailuarvot ja toiseksi saatiin tiedonantovelvollisuus, joka meni hyvin pitkälle rahoituspalveluissa. Viime joulukuussa saimme aikaan sopimuksen uudesta kestävyysluokittelusta kestävän sijoituksen osalta, ja se on tärkeä osa lainsäädäntöä sekin, jos päästään oikeudenmukaiseen siirtymään kestävän talouteen. Tämä on hyvä tilaisuus tänään keskustella aiheesta myös kahdesta muusta osatekijästä kestävän kehityksen tavoitteesta, sosiaalinen ja hallinnollinen puoli, että huomioidaan eriarvoisuus, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kuten myös rakenteet ja palkkaus. Minä uskon, että tämä voi olla ihan hyödyllinen keskustelu tämäkin, ja nyt Alustukset kuullaan seuraavaksi John Bergen ensinnäkin, joka on virkatekevä pääjohtaja FISMA-pääosastossa. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on siis ymmärtääkseni kaksi, ai jopa kolme minuuttia. Voin puolittaa puheeni, koska tässä... Niin oikeastaan tänään halusin muistuttaa siitä, että tänään olemme puhuneet jo pitkään ESG-kriteereistä – eikä mistään eestä ympäristöasioista eristyksissä nythän meillä on tämä vihreän kehityksen uusi ohjelma, ja se tarkoittaa sitä, että kestävä rahoitus otetaan pois. Se alkoi tällaisena niistuotteena pikkuhiljaa. Siitä tuli sitten tällaista valtavirta toimintaa markkinoilla ja saa kontekstin täysin uuteen muotonsa. Meillä on nyt 2050 tavoite tulla hiilineutraaliksi, ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien täytyy tehostaa toimintaansa. Ja mitä olemme tähän mennessä tehneet, niin kuin sanottekin, kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma yksi on saatu aikaan. Meillä on kolme lainsäädäntötulosta saatu aikaan, viitearvot, julkistamistietoja, taksonomia, luokittelu, mitä nämä, mihin nämä kolme asiaa pyrkivät, ne tu, tukevat sijoittajia. Sijoittajat tätä kautta voivat identifioida, mikä on vihreä, se, tämä on tämä luokittelu, puoli. sitten julkistaminen, eh, tieto, jota heidän pitää saada kun he investoivat johonkin, mitä tietoa he, heille täytyy antaa, että tämä todellakin on myös vihreää toimintaa. Ja sitten benchmark-viitearvio antaa heille välineet, voivat arvioida sijoituksensa tuloksellisuutta, tuottavuutta. En nyt haluaisi puhua passiivisuudesta, mutta tämä on tällainen tukeva järjestelmä. Sijoittajat voivat itse valita, haluavatko toimia ympäristöystävällisesti. Heillä on välineet he, välineet ja he valitsevat. Nyt ollaan tietysti siirtymässä toiseen va- vaiheeseen. Olemme osa vihreän kehitysohjelmaa ja meillä on aikataulu. Uusissa järjestelyissä, uusi strategia, jota tänä vuonna olemme ehdottaneet, siirrymme aktiivista, akti- passiivista aktiivisempaan suuntaan. Näin täytyykin tehdä, koska meillä on 30 vuotta aikaa aikaan tuloksia, joten meidän täytyy olla hiukan kannustavampia sen suhteen, mitä me teemme. En nyt voi tässä vaiheessa kertoa teille, mitä tähän suunnitelmaan tulee, koska ensin tulee julkinen kuuleminen tästä, mutta komissio tietenkin on jotakin ajatuksia, ja jotkut ajatukset varmasti tarkoittavat sitä, että työstään enemmän tai julkist- tiedon julkistamispuolta ja siirrytään lakisääteiseen julkistamiseen ja laaja-alaisempaan tiedon julkistamiseen enemmän yrityksiä, erityisesti mu- muualla kuin finanssialalla, koska tämänhetkinen tiedon julkaisu asetus koskee tietysti rahoitussektoria. Meillä on laajempi mandaatti niin että enemmän tietoja annetaan markkinoista, enemmän dataa, jonka kautta sijoittajat voivat paremmin ymmärtää, mikä on vihreä ja miten voidaan toimia vihreällä tavalla. Me haluamme myös auttaa vihreitä sijoituksia sitä kautta, että käytetään enemmän etikettejä ja standardeja, erityisesti vihreät joukkolaina standardit. Me teemme kaikkia näitä kysy- asioita, jotta otamme vielä, annamme välinettä yksityissektorin käsiin, mitä tulee eh, kestävien sijoitusten strategian, koska julkinen sektori ei voi rahoittaa tätä itse yksin. Tässä tarvitaan myös yksityistä sektoria. On myös tärkeää ymmärtää, että julkinen sektorilla, julkisella sektorilla tulee olemaan oma roolinsa, ei niinkään rahoituksessa, vaan julkisessa politiikassa. Me toivomme, että tämän tyyppiset välineet, joita otamme käyttöön yksityisellä sektorilla, sektorilla erityisesti taksonomia, ovat sitten pohjana myös julkisille to- poliittisille toimille, joihin ryhdytään, jotta saamme meidät saadaan lähemmäs tätä vuoden 2050 tavoitetta. Me emme vielä ole siirtyneet ESG-kriteereihin, lähdemme liikkeelle tästä E-kriteeristä, niin kuin täälläkin sanottiin, meidän pitäisi siis aloittaa tässä asiassa, että ei pyritä täydellisyyteen, vaan hyväkin riittää. Olemme lähteneet liikkeelle ympäristökysymyksistä, joistakin asioista ympäristöasioissa tulemme laajentamaan tätä toimintaa, mutta sitten jatkossa pitää tarkastella myös sosiaalisia ja hallintoon liittyviä kysymyksiä agendalla. Ne ovat jossakin määrin jonka hankalampia asioita, koska ne perustuvat vähemmän tieteeseen ne ovat e- e- vähän subjektiivisempia arvioita, mutta tällaisen sitoumuksen olemme tehneet ja aiomme tähän lupauks- aiomme tämän lupauksemme myös pitää. Lopetan puheenvuoroni tähän. Toivottavasti nyt käytin kolme minuuttia. Ähm, e- Kyllä. Sitten annan puheenvuoron Boris Lalovacille. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Jatkan kroatiaksi. Kor... Objavljena je sve korkean tason asiantuntijaryhmä komissiossa esitteli vuonna 2018 kestävän rahoituksen ohjelmasuunnitelman. Siinä puhutaan siitä, että ollaan paremmin tukemassa kestävää ja osallistavaa kasvua, samoin kuin huolehditaan rahoitusvakaudesta – ennen kaikkea näiden ESG-kriteereiden kautta, ottaen huomioon ympäristö, yhteiskunta ja hallintokysymykset. Varoja on kerätty, jotta voidaan huolehtia kestävästä tuotannosta ja kestävästä kuluttamisesta tavoitteena parempi elämänlaatu ja täystyöllisyys. On tärkeää edistää ymmärrystä siitä, miten tärkeitä nämä ESG-tavoitteet ovat myös silloin, kun tehdään investointipäätöksiä. Lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että kansalaiset ovat tietoisia siitä, että investointipäätöksiä tehtäessä ei ole tärkeää ainoastaan se, miten hyviä tuloksia yritys tekee, vaan ajatellen, mitä myönteisiä vaikutuksia yrityksellä voi olla ympäristöön ilmastoon, yhteiskuntaan laajemmin. Siksi kaikkia kiinnostaa yhä enemmän se, miten kannetaan yritysten yhteiskunnallinen vastuu, miten yritystä johdetaan ja miten ollaan vaikuttamassa ympäristön tilaan. Näiden päätösten kautta voidaan lopulta saada enemmän avoimuutta ja lisätyöllisyyttä. Tämä lisää myös sidosryhmien luottamusta yritysten toimintaan. Floor. Kiitoksia kovasti ja nyt Rova Krutsana Peric voi vetää kysymyksiä vastausistuntoa. Täällä on muutama pyyntökin, mutta muistuttaisin teille, että keskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta jatkuu huomenna aamulla kello 9.30 täysistunnossa. Evo još jedanput Kiitos. No niin. Taitaa olla vain yksi puheenvuoropyyntö täällä. Tämä edustaja tulee Puolan Seimistä. Sorewski. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen seikkaan, että kaikki haasteet, joita edessämme on, tarkoittaa, että täytyy saada tukea myös EU-tasolta, komissiosta, mutta meidän pitää myös paremmin jakaa voimavaroja sisäisesti, koska tämä muutos, suuri ympäristöllinen muutos vaatii valtavasti rahoitusvaroja. Siksi meidän pitää keskittyä suurempaan avoimuuteen sijoituksissamme. Viime vuosina globaalisti katsoen olemme nähneet, kuinka veron kierto, veron vilppitapausten määrä on räjähdysmäisesti kasvanut, joten meidän pitää tehdä yhteistyötä ja ottaa mukaan kaikki ver- muut verohallinnot. Meidän pitää vaihtaa tietoa, koska koska yksin jäsenvaltiot eivät pysty vastaamaan tähän haasteeseen joten Puola tukee mitä tahansa aloitetta, jolla pyritään suurempaan avoimuuteen ja parempaan tiedonvaihtoon. Olen ylpeä voidessani sanoa, että Puolalla on mahdollisuus vaihtaa, vaihtaa tietoja kaikkien EU-valtioiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen verohallintojen yhteistyöstä. Tämä on hyvin myönteinen askel eteenpäin. Oltoon myös muiden 70 muun ma- maailman kanssa mukaan kuin USA. Kaikki toimet, joihin olemme ryhtyneet, tarkoittaa sitä, että veron kierto on vähentynyt. Meidän verotulomme ovat siis lisääntyneet vastaavasti. Jossain määrin myös yhteiskunta hyväksyy paremmin, mitä me teemme. Olemme saaneet suuren yleisön luottamuksen. Meillä on myös tällainen ohjelma, paremmasta pääomapolitiikasta markkinoilla, jotta voidaan varmistaa paremmin pitkän aikavälin rahoitustoiminta. Näin luodaan suotuisammat olosuhteet yrityksillemme ja me pystymme paremmin hallinnoimaan omat, omia, oma rahoitustamme. Kiitos. John Berrigan. Kiitos. Thank you. Kiitos kovasti. Tästä ensinnäkin toteaisin, että olen samaa mieltä siitä, että Euroopan unionilla on oma osansa tässä, mutta ei se ole ainoa toimija. Meillä on vihreän kehityksen ohjelma ja siinä jäsenellään meidän osuutemme EU-talousarviossa investointiohjelman, investointipankki on mukana ja totta kai oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on mukana, koska sekin osallistuu tähän ilmastonmuutoshankkeeseen. Mutta olen samaa mieltä toki myös siitä, että täytyy kansallisella tasolla tehdä toimia ja totta kai budjettivaroja pitäisi olla mahdollisimman paljon. Sikäli veronkierto ja vero petoksiin täytyy puuttua. Totta kai täytyy maksimoida julkisten varojen käyttöä, mutta optimoida myös niin, että saadaan mahdollisuuksia vastata kestävyyden haasteisiin kansallisellakin tasolla. Mutta me tiedämme, että mitä tulee ilmastoon, mutta jos sitä voidaan myös hallintotapaan ja yhteiskuntaankin laajentaa, niin ei julkinen sektori yksin pärjää siinä. Eli totta kai yksityisellä sektorilla ja rahoitusvirolla on oma osansa myös. Oikeastaan minun osastoni, pääosasto FISMA, nimenomaan sitä tekee. Me pyrimme saamaan pääomavirtoja, mutta niille lainsäädännön puitteet kuitenkin, että yksityinen sektori voi kantaa kortensa kekoon tässä muutos, murroksessa yhteiskunnan, ympäristön ja hallintotavan kannalta kestävämpään suuntaan. Kiitos ja herra Boris Lalovak. Thank you. Ma, vrlo kratko, e, ovo je jedna vrlo, vrlo važna tema. E, ko... Kiitokset. Tämä on todellakin hyvin tärkeä aihe. Varmasti tullaan käsittelemään vielä jatkossakin. Tämä liittyy verotukseen, tämä liittyy pääoman, sisä, pääoman sisämarkkinoihin, si- sijoittajat tulevat saamaan tietoa siitä, miten heidän sijoituksensa vaikuttavat ympäristöön. Siis nämä kaikki kysymykset täydentävät toisiaan ja liittyvät myös tähän vihreän kehityksen ohjelmaan. Minun mielestäni komissio toimii aivan oikean suuntaisesti, kun se pyrkii tukemaan vihreitä projekteja ja myös silloin, kun se yrittää saada aikaan suurempaa avoimuutta sijoittajien hyödyksi. Evo. Kiitos. No niin, ei tässä ole muuta sanottavaa kuin kiittää kaikkia osallistujia ja näin voimme päättää tämän osion. Pyydän, että osallistutte myös illalliselle, joka, jonka järjestää parlamentin puhemies. Eli Gordon Kurovicovic niin ikään, joka edustaa Kroatian parlamenttia. Se järjestetään Euroopan historian talossa. Kiitos.